interparlamentaaristen ryhmien kokouksista. Meillä on puoli tuntia aikaa niiden käsittelylle ja tämän jälkeen puheenvuoron käyttää Kreikan valtionvarainministeri Jannis Sturnaaras. Hän on luonnollisesti myöskin niin Ekofonin puheenjohtaja ja tämän jälkeen meillä on mahdollisuus käydä keskustelua, minkä jälkeen Otmar Karas ja minä itse käytämme puheenvuorot. Kuten aikaisemmissa tilanteissa, aikaisemmissa kokouksissa, meillä on neljä kansallisten parlamenttien edustajia, jotka käyttävät puheenvuoron. Yksi puheenvuoro Euroopan parlamentin edustajalta. Okei, okay, eh, Yes. Okei, okay, tuolla λόγο Kirja η Bowles. Ja Sharon Bowles, 10 minuuttia, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Me juuri lopetimme kahdesta aiheesta niin kuin muutkin työryhmät. Ensimmäisessä käsiteltiin kohti tehokasta alvijärjestelmää, EU-arvonlisajärjestelmää. Tietenkin tämä on huomattavan tärkeä tulolähde kaikille jäsenvaltioille, joten tärkeä aihe. Ja huolimatta ALV-järjestelmistä EU-sta e ja koko maailmassa. Kuitenkin sovimme siitä, että puutteita on ja varsin monimutkainen järjestelmä tämä on ensinnäkin. Pitää olla helppo soveltaa järjestelmää. Resepti tässä tuntuu olevan yksinkertainen. Pitää vähentää poikkeuslupia, yksinkertaistaa, tehostaa toimintaa ja tehdä järjestelmästä johdonmukaisempi koko järjestelmänä. Kun me tarkastelemme tämänhetkistä listaa veroprosenteista, vähennetyistä prosenteista, nollaprosenteista, veroprosenteista, poikkeuksista kautta Euroopan, niin meidän pitää olla tietoinen, kuinka valtava hallinnollinen äh, menoerä tämä myös on sekä yrityksille että veroviranomaisille ja järjestelmille. Olemme tietoisia myös siitä, että silloin kun ehdotuksia ehdotetaan, silloin äh, kiistaa aina tulee omista poikkeusluvista ja demokraattinen paine, joka kohdistuu poliitikkoihin, jos nyt näin voin sanoa mukaan lukien myös me mepit, niin silloin on varsin vaikea tehdä mitään muutoksia. Joten asia on edelleenkin niin, että on 200 miljardin euron arvonlisävero kuilu, niin kuin tutkimuksessa viime vuodelta on todettu, noin kolmas osa johtuu petoksista, jota tehty arvonlisäveron kohdalla. Se on yksi pääsyistä myös sille, miksi pk-yritykset ja yritykset yleensäkin eivät halua toimia rajat ylittävällä tavalla. Periaatteessa Euroopan parlamentti tukee komission ehdotuksia, jossa on tämä strategiapaperi ja jatkotyötä, jota asiassa on tehty nopean reaktion mekanismi petoksia vastaan esimerkiksi ja käytännön ohjeet uusista ALV-säännöistä vuodelle 2015 ja muut ALV-ehdotukset standardi arvonlisäveropalautus sitä työstämme tällä hetkellä juuri valiokunnassamme ja sitten ALV-asiantuntijaryhmän perustaminen ja komitean suuntaviivat ja ALV-foorumi, joten paljonkin työtä asiassa tehdään. Nyt pohdimme jo tulevaisuudessa tehtävää työtä, jota komissiossa tehdään. Meidän keskusteluissamme aivan erityisesti me haluamme enemmän aikaa äh, reaaliaikaisen ilmoitteluun ja yhteistyöhön työtä tarvitaan jäsenvaltioiden keskellä, aivan erityisesti silloin, kun tietty kynnys ylittyy. Monet jäsenvaltiot käyttävät ö, käänteistä ALV-vero kaavaketta tämä luo myös hankaluuksia. Me keskustelimme myös asioista, jotka liittyvät rahtiongelmiin ja postitusongelmiin Eh, helposti voidaan lähettää tavaraa diskettien muodossa EUn ja välttää arvonlisävero, joten on monia asioita, joita pitää tarkastella, mutta paljonkin asiassa voidaan tehdä ja saada aikaan, jos vaihdetaan tietoja tehokkaammin ja paremmin. Ja me tulemme kierrättämään joitakin lisätietoja asiasta. Pantiin myös työryhmässä merkille, että jos meillä olisi työryhmä, joka käsittelee tämän tyyppisiä asioita seuraavalla parlamenttikaudella, niin silloin ehkä meillä on hiukan vähemmän lainsäädäntötyötä rahoitusmarkkinapuolella, niin silloin me voisimme järjestää enemmänkin kokouksia, joissa voisi harjoittaa vaikka videokokoustamista jäsenvaltioiden kanssa, erityisesti ALV-kysymyksistä, joissa paljon, tässä asiassa on paljon kokemusta jäsenvaltiotasolla ja kansallisesta parlamentista löytyy myös. Sitten toinen asia koski julkisen talouden vahvistamista, rakenteellisia uudistuksia ja parhaimpien käytäntöjen vaihtamista, joten tämän vuotuinen kasvuselvitys on ottanut esille prioriteetteja, jotta päästäisiin finanssipolitiikan vakauttamiseen, joka edistää kilpailukyvyn kasvua ja uudistaa julkishallintoa. Jäsenvaltioita pyydetään jatkamaan rakenteellisten uudistuksen täytäntöönpanoa jatkossakin ja vahvistamaan julkisen talouden tilaa uuden, uudella kaudella. Sitten uudet rakenteelliset uudistukset auttavat siinä, että hallitusten rahoitus on vahvalla pohjalla ja, ja voidaan ryhtyä näihin uudistuksiin. Ja tietysti tähän saattaa liittyä lisäriskejä ESMn kannalta tai EKPn kannalta tai tämä voi aiheuttaa myös markkinaepävarmuutta ja nostaa korkoriskilisiä Seuraavat vaiheet ovat ratkaisevan tärkeitä. Yksi ongelma liittyy, miten yhdistetään kasvu ja julkisen talouden vakauttamistoimet. Tarkoituksenhan molemmissa asioissa on tietyt tulokset. Pantiin merkille, että vieläkin on ongelmia sen suhteen, että saataisiin aikaan symmetrinen lähestymistapa makrotaloudellisissa sopeutustoimissa ja huomautettiin myös siitä, että pitäisi tunnustaa se, että mikä tahansa velkoja, kuka tahansa velkoja, onko se sitten eh, maksukyvyttömyydestä tai kukusta, voisi asettaa ehtoja varmistaakseen, että saavat omat rahansa takaisin. Ja jotta tämä eh, tämä ei ole mikään yllätyskään, mutta monet jäsenvaltiot tekevät kovasti työtä ja yrittävät löytää keinoja miten julkisesti voidaan omistaa nämä uudistamistoimet, jotka pitääkin tehdä. Tämä tunnustaminen merkitys. on erittäin tärkeää. Pitää myös myöntää, että pidemmällä aikavälillä löytyisi tahto, että varmistettaisiin nämä asiat hoidetaan täysin EU-puitteissa ilman, että kansainvälinen välitystoiminta on millään mukana millään tavalla enää mukana. Mitä tulee muihin ongelmiin. Yksi ratkaisu voisi olla, että luodaan sopivia kannustimia ja korvausmekanismeja kun täytäntöön pannaan rakenteellisia uudistuksia. Lisäksi rakenteelliset uudistukset euroalueella, niitä täytyy koordinoida, jotta voidaan kunnolla ottaa huomioon myönteiset tai kielteiset kerrannaisvaikutukset, joita syntyy naapurimaihin mahdollisesti. Euroopan komissio julkaisi kaksi uutta tiedonantoa 2013, jolla pyritään vahvistamaan talouspolitiikan koordinointia ja integraatiota euroalueella. Päätöslauselma, joka hyväksytty 9. joulukuuta viime vuonna. Siinä käsiteltiin näitä kahta tiedonantoa parlamenttiteksteissä. Euroopan parlamentti vetosi siihen, että neuvosto sitoutuisi poliittisesti lainsäädäntöön valmisteluun perussopimusten pohjalta ja käyttäisi yhteisön metodia, jotta saataisiin aikaan parempaa talouspolitiikan koordinaatiota ja pyysi vielä sitä, että säädös lähentymisohjeviivasta hyväksyttäisiin normaalissa lainsäädäntömenettelyssä parlamentin kanssa, jossa olisi tietyt aikarajat ja puhuttaisiin kaikkein tärkeimmistä uudistustoimista Lisäksi Euroopan parlamentti toisti pyyntönsä siitä, että jäsenvaltiot varmistaisivat sen, että kansalliset uudistusohjelmat, jotka perustuvat lähentymissuuntaviivoihin, liittyy myös mahdollisuus lisärahoitukselle uudistustoimista. Siitä tullaan keskustelemaan ja tämä asia tullaan hyväksymään kansallisissa parlamenteissa. Kansallisten parlamenttien mukanaolo on äärimmäisen tärkeää, jotta voidaan saavuttaa kansalaisten hyväksyntä asiassa ja se, että ohjelmat tavallaan koetaan omiksi ja tärkeiksi. Euroopan parlamentissa päätöslauselmassamme pidimme tätä asiaa todella kattavan tärkeänä periaatteena. Tässä haluamme kiittää teitä tämän päivän keskustelun hyvästä laadusta ja odotamme Ecofinin puheenjohtajalta, että hän pystyy saamaan aikaan parannusta demokraattisessa vastuuvelvollisuudessa, mitä tulee uuteen talouden ohjaus- ja hallintopolitiikkaan. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana Pervans Beres. Hän voi puhua työllisyydestä ja yhteiskunnallisista seikoista. Kiitoksia puheenjohtaja interparlamentaarisen kokouksemme aikana työllisyys- ja sosiaalivaliokunnassa käsittelimme kahta asiaa. Ensimmäinen liittyy talousrahaliiton sosiaaliseen ulottuvuuteen, ja tämä teki mahdolliseksi sanoakseni käsitellä kolmea pääaihetta. Ensimmäinen liittyy, liittyy sosiaaliseen tasa painottu muuten Euroopan unionin sisällä ja myöskin euroalueen sisällä. Monet käyttivät puheenvuoroja sanoakseen, että makrotaloudellisen epätasapainon lisäksi meidän pitäisi tarkastella myöskin sosiaalista epätasapainoa yhtä tarkasti, sillä se saattaa vaikuttaa makrotaloudelliseen tasapainoon itseensä. Tässä keskustelussa eräs Puolan parlamentin edustaja varoitti meitä siitä, että meillä saattaa olla usean nopeuden Euroopan riski ja riski siitä, että lähentyminen jarruttuu ja Puolan tyyppiset maat jäävät jälkeen. Suomen edustaja oli huolissaan siitä, kuinka kaikki voitaisiin saada liikkeelle sosiaalisten kysymysten ratkaisemiseksi. Toinen tärkeä seikka tässä keskustelussa liittyy tulostaulukkoon ja sellaisiin indikaattoreihin, joita komissio on viime vuoden lokakuun tiedonannossaan esitellyt. Eh, monet irlantilaiset, ranskalaiset, kreikkalaiset eh, käyttivät puheenvuoron ja pohtivat eh, sitä, kuinka näitä indikaattoreita voitaisiin laajentaa niin, että niiden käyttökenttä olisi rajattu, mutta kuitenkin laajennettu verrattuna Euroopan komission ehdotukseen, kuinka laadukasta työtä, asunnottomuutta, lasten köyhyyttä, hoidon saantia, hoitajan pääsyä ja muita väestökysymyksiä voitaisiin käsitellä paremmin. Kolmas pilari tässä sosiaalisessa talous- ja rahaliittokeskustelussa oli keskustelu liittyen näihin automaattisiin vakauttajiin, ja tässä monet kollegat kansallisista parlamenteista ilmaisivat huolia Euroopan parlamentin valiokunnan edustajille liittyen siitä, kuinka voitaisiin yhdistää kansalaisten huolet ja talous- ja rahaliitto, kuinka voitaisiin taata minimi työttömyyskorvaus, joka tekee mahdolliseksi luoda eurooppalaisen sosiaaliturvan perustan. Euroopan parlamentti 9. Ähm, heinäkuuta viime vuonna järjesti kuulemisen ja sen tulos tullaan julkaisemaan äh, kyseinen raportti julkaistaan 12. helmikuuta ja se käsittelee sosiaalista ulottuvuutta – Näiden pilareiden lisäksi käsittelimme luonnollisesti myöskin kasvukysymystä. Tämä liittyy talous- ja rahaliiton sosiaalisen ulottuvuuteen. Monet puheenvuoron käyttäneet käsittelivät asiaa ja olivat erityisen huolissaan esimerkiksi kreikkalainen kollegamme kasvun, niin kutsutun kolmannen maailman tyyppisen kasvun syntymisestä Euroopan unionissa Tämähän ei ole toivottomaa. Jos tarkastelemme IMFn e- ennustuksia heikosta kasvusta, Euroopan parlamentti on voinut ehdottaa älykkään kasvun malleja. Tämä olisi suotavampaa kuin nykyisen tyyppinen elpyminen, sillä monissa maissa huolia on ilmassa liittyen siihen, että ettei nykyisin tämä elpyminen tuo rahoitusta. Myöskin ympäristö, vastuullisuus, yritysten ympäristö ja yhteiskuntavastuu olivat keskustelussa erityisesti liettualaiset ja romanialaiset kollegat toivat sen esiin muistuttaakseen, että rakennemuutos epäilemättä Kreikassa on tehnyt mahdolliseksi taistella pimeää työtä vastaan. Näin kreikkalainen ministeri meitä muistutti mutta huolia on syntynyt liittyen muutosten ja uudistusten nopeuteen näissä rakennemuutostilanteissa. Toinen keskustelumme käsitteli nimenomaan vuotuista kasvuselvitystä. Ja me pyrimme korostamaan tapaa, jolla nuorisotakuuta tullaan toteuttamaan. Ja tässä minun täytyy ilmaista pieni pettymys siitä, että vain muutaman puheenvuoro käsitteli juuri nimenomaan tätä aihetta, vaikka se koskettaa meitä kaikkia. 17 jäsenmaata tähän mennessä on esittänyt oman nuorisotakuun toimeenpano-ohjelmansa. Erityisesti ranskalainen ja italialainen kollega käsittelivät sitä, mitä heidän maissaan alalla on tehty, ja sain erittäin selkeän viestin heiltä meidän tulisi voida toteuttaa todellinen verkosto, jossa tietyllä tavalla jokainen voisi tuoda esiin oman panoksensa ja oman pätevyytensä tässä eurooppalaisessa hankkeessa ja uskon, että tämä on jotakin, mitä meidän kaikkien tulisi rakentaa tulevaisuuden eteen. Yleisesti ottaen kasvun liittyen kaksi huolta oli ilmassa. Ensimmäinen oli se, että vuosi 2014 ja epäilemättä 2015, nyt jos tarkastelemme IMFn ehdotuksia, ovat sellaisia, että kasvua alkaa syntyä, mutta kasvu on monien mielestä erittäin haurasta ja jakautuu erittäin epätasapainoisesti eri jäsenmaiden ja eri jäsenmaiden sisäisten alueiden välille. Ja tämän rinnalla toisen tyyppinen kasvu on huolestuttavaa, nimittäin epätasa-arvoisuuden kasvu kriisin pohjalla. Epätasa-arvoisuuden kriisi oli jo nousemassa, mutta tässä tilanteessa myöskin epätasa-arvoisuus on kasvanut ja kriisi itse sitä on kasvattanut. Monissa puheenvuoroissa sekä eh, kansallisten parlamenttien, Euroopan parlamentin että työmarkkinaosapuolten kohdalle ilmaistiin sellainen toivo, että näiden tulisi osallistua työhön suoremmin. Ja sitten Edith Bauer käytti puheenvuoron liittyen eh, ei-ammattipätevyyttä omaavien nuorten tilanteeseen. Sitten Slovakian kollegamme puhui inhimillisen pääoman tuhoutumisesta erittäin kiinnostavasti. Tämä on jotakin, mitä tehdään talousarviotasapainon eteen. Romanialaiset äh, kollegamme myöskin korostivat äh, sosiaalista yrittäjyyttä. Kuten ymmärrätte, varmaankin keskustelut olivat erittäin rikkaat ja ne tekivät mahdolliseksi 12 äh, parlamentin jäsenen osallistumisen. Ensimmäisessä ähm, keskustelussa meillä oli äm, 12 puhujaa, joista neljä naista ja toisessa kymmenen, joista neljä naista. Kiitoksia εκπρόσωπος του Προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Kiitos. Edustaja Vertman olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti puhua meidän keskusteluistamme ja meidän tuloksistamme liittyen budjettitilanteisiin. Me olemme puhuneet kohesiopolitiikasta, miten se vaikuttaa. Ensin sitä selvitettiin tarkkaan ja painotettiin joitain asioita. Erityisesti haluaisin esittää, että kohesiopolitiikan totta kai pitää tukea kasvupolitiikkaa, vahvistaa sitä, mutta tässä yhteydessä on todettava, että kansallisten parlamenttien Kreikan, Liettuan, Espanjan, Ruotsin, Puolan ja Italian edustajat käyttivät puheenvuorot omalta kansalliselta kannaltaan. He kertoivat kokemuksistaan ja ennen kaikkea osittain hyvinkin vaikeasta tilanteesta omasta maasta. Kreikasta esimerkiksi kuulimme todella, miten valtavasti on menetetty työpaikkoja, mutta myöskin kuultiin hyvin dramaattisesta nuorisotyöttömyyden tilanteesta. Nyt on päädytty jo 60 prosenttiin keskustelun aikana ja eri tilanteiden esittelyn aikana kävi myös selvästi ilmi se, että PK-yritykset tarvitsivat paljon tukea, kun kriisi alkoi, koska ei saatu enää rahoitusta. Tässä ehkä yksi asia kannattaisi erityisesti tuoda esiin, ja se osoittaa, miten kohesiopolitiikka on onnistunut eurooppalaisessa politiikassa. Ainoastaan 0,3 prosenttia Euroopan BKTstä on käytetty siis kohesion varoja ja näin saatiin luotua prosentin edestä vastua, kasvua anteeksi, ja tätä voidaan todella pitää eurooppalaisena menestystarinana. Kuten jo aikaisemmin lyhyesti mainittiin, monissa maissa ei oikein enää päästy etemään etenemään ei saatu investointia. Ilman julkisia EU-varoja investoinnit eivät enää olisi olleet mahdollisia näissä maissa. Jos katsotaan nyt tätä suunnittelukautta, niin on erityisen tärkeää, että huolehditaan joustavuudesta, koska muutoksia saattaa tapahtua jatkuvasti. Jouston on oltava mahdollista, sopeuttamisen on oltava mahdollista. Siitä kaikki olivat samaa mieltä. Yhteenvedonomaisesti voidaan sanoa, että mainittiin se, miten monimutkaiset monet säännöt ovat. Ja tässä yhteydessä ne ovat yhtenäiset ja kaikki sanoivat yhteen ääneen, että yksinkertaistaminen olisi tärkeää, koska tutkijoilla esimerkiksi ei ole enää aikaa mahdollisuuksia selvitä tästä sääntöjen viidakosta. Ja tämä on yksi seikka, joka selitti sitä, miksi joissain valtioissa otetaan heikosti näitä varoja vastaan. Tämä on todella suuri ongelma, siis hallintokapasiteetin löytäminen. Tässä yhteydessä komission edustajan puolelta selitettiin, että parannuksia on jo tehty. Lisäksi painotettiin komission puolelta sitä, että jos osoittautuu, että säännöt julkisten hankintojen osalta eivät tule noudatettua, niin sillä on totta kai vaikutuksia kyseiseen maahan. Tietenkin siis tarkoitetaan tässä taloudellisia vaikutuksia. Tärkeää on myöskin todeta, että kohesiopolitiikan on keskityttävä tuloksiin todella. Tässäkin yhteydessä todettiin, että tuloksiin pitää tähdätä. Mitään ohjelmaa ei saa aloittaa ilman, että on selkeä tavoite mielessä. Yhteenvedonomaisesti voidaan sanoa, että kohesiopolitiikka on tärkeä PK-yrityksille myös energiatehokkuuden osalta ja uusiutuvien energialähteiden osalta. Energiatehokkuus ja uusiutuvat energiamuodot tulivat esiin keskusteluissa hyvin tärkeinä kasvun tekijöinä ja työllisyyden myös. Rahastojen oikea kunnollinen käyttö oli asia, jota painotettiin kovasti ja ilman julkisten varojen uudistumista ei ole mahdollista, jos ei julkistaloutta vakauteta, niin tätä työtä me ei saada eteenpäin. Tämä oli kaikille selvää. Kiitos. Εμείς ευχαριστούμε και τώρα το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονομικών της Kiitoksia. Ja seuraavana ECOFINin puheenjohtaja, Kreikan valtiovarainministeri Jannis Turnaras, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisa herra Karas, äh, varapuheenjohtaja Trakakis, hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentin ja kansan parlamentin jäsenet. On hienoa, että otin vastaan puhemiehenne kutsun osallistua kokouksen hallinnollisesta hallinno, talouspolitiikan ohjausjaksosta ja ohjauksesta Euroopan parlamentaarinen viikko on hyvä tilaisuus vaihtaa mielipiteitä ja vahvistaa demokraattista legitiimiyttä päätöksenteossa ja yhteistyötä kansallisten ja Euroopan parlamentin välillä. Tätä on kuvannut hyvin viime päivien keskustelut puheenjohtajavaltio Kreikalle. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat tärkeitä kumppaneita, jotta voidaan viedä loppuun prioriteetit, jotka ovat seuraavia. Pyritään edistämään työllisyyttä Euroopassa ja vahvistamatta reaalitaloutta. Hiljattainen talouskriisi on luonut vakavia makrotaloudellisia epävakaustekijöitä EU-ssa ja euroalueella. Tilanne on paljon pahempi vielä periferiamaissa. Tilanne on pahentanut tilannetta koko EU-ssa tästä huolimatta. Rahoitussopeutukset ja rakenteelliset uudistukset jäsenvaltiossa – ovat saaneet aikaan huomattaviakin korjauksia sisäisissä ja ulkoisissa taseissa valtion voitu vähentää, menotilanne on tavallaan parantunut ja rakenteelliset uudistukset työmarkkinoilla ovat lisänneet kilpailukykyä erityisesti jäsenvaltioissa, jossa on pahimpia ongelmia tästä huolimatta. Meillä on vielä paljon tehtävää jäljellä. Työttömyys ja köyhyys ovat kestämättömän korkealla tasolla ja meidän pitää politiikassamme keskittyä näihin ongelmiin ja niiden ratkaisuun, jotka vaikuttavat niin monia moniin Euroopan kansalaisiin. Yksityinen ja julkinen velka on saatu vakaammalle tasolle. Ikävä kyllä taso on vielä varsin korkealla, huolimatta ponnistelusta, johon on ryhdytty ylijäämään maita pyydetään tukemaan enemmän omaa kotimasta kysyntääkään, että voidaan vähentää näitä eroja maiden välillä, mutta meidän pitää tarttua kaikkiin tapauksiin riippumatta siitä, puhummeko äh, budjetti vai maista 2013 komissio julkaisi kertomuksen varoitusmekanismista Siinä korostetaan pääalueita jo eh, epävakaustekijöiden kohdalla eri maissa. Meistä tämä on erityisen tärkeä analyysi tehdä ja me kehotammekin kaikkia jäsenvaltioita vakavissaan ottamaan tämän kertomuksen suositukset. Puheenjohtajavaltio Kreikka myöntää, kuinka tärkeästä kertomuksesta on kysymys ja tulee tukeutumaan sen tietoihin, kun harjoittaa yhteistyötä Ecofinin kanssa. Toinen tärkeä väline syvälliset katsaukset, joissa tutkitaan makrotaloudellista epätasapainoa, josta puhutaan tässä kertomuksessa. Jokaisella jäsenvaltiolla ehdotaan, ehdotaan omia suosituksia. Puheenjohtajavaltio Kreikka tukee tätä menettelytapaa ja tulee ryhtymään tarvittaviin aloitteisiin, jotta varmistamme, että tässä onnistutaan. Lopuksi haluaisin vielä korostaa edistystä, jota on saatu Kreikassa aikaan viimeisen kahden vuoden aikana, mitä tulee makrotalouden korjaamisliikkeisiin. Kuten tiedätte, Kreikka on kärsinyt erittäin vakavista eh, tilanteista maksu tasevaje oli 14,9 prosenttia BKT tänä vuonna ylijäämä tulee olemaan noin 1,3 prosentin luokkaa BKT. 2009 2013 vuosien välillä valtion velka meni alas 13,4 prosentilla suhteessa BKT, miinus 15, miinus 2, 2,2 prosenttiin. Prim, primääri mm, vaje meni alas myös huomattavasti ja nyt on saatu 0,4 prosentin ylijäämä. Anteeksi nämä luvut, mutta halusin nyt kuitenkin korostaa, että tämä on kaikkein nopeinta sopetusta, jota koskaan on todettu missään OECD-maassa, kun taas nämä syklisesti mukautetut primääri ylijäämät, joka on se indikaattori, jota taloustieteilijät suosittelevat, niin todennäköisesti se tulee ylittämään 6 prosentin tasosuhteessa BKT, mitä tulee EU, talouden rahoittamiseen ja työllisyyden edistämiseen. Näitä asioita olemme käsitelleet eilen. Haluaisin siitä sanoa, että tämä on olennaisen tärkeä kysymys myös puheenjohtajakaudella. Me Eurooppa pyrkii elvyttämään tilannettaan ja olemme nähneet merkkejä elpymisestä myös työttömyystasokin on jotenkin vakautunut, vaikkakin taso on vakautunut aika korkealle tasolle sopeutusmaissa laajempi sosiaalinen tilanne on vieläkin vaikea ja hankala ja siksi on erittäin tärkeää keskittyä siihen, että vahvistamme sosiaalista kohesiota ja samalla edistämme yrittäjyyttä, koska yksin rahoitussopeutukset ilman, että niihin liittyy kehitystä tukevia toimia jotka johtavat suurempaan sosiaaliseen kohesioon, niin silloin tämä syntyy vain raakaan säästöön, joka lisää skeptisismiä pitä, pitäisi pystyä luomaan uusia työpaikkoja. Se, näin voidaan pikkuhiljaa rahoittaa taloutta terveemmältä pohjalta. Talouskriisi on aiheuttanut investointien vähentymistä investoinnit ovat vieläkin 17 prosenttia alle 2008 tason maissa, joita kriisi on tietysti koskenut, kuten Kreikka, Portugali, Kypros, Espanja. Siellä lasku on ollut vieläkin suurempaa 40-50 prosenttistakin alle rahoitustason verrattuna aikaisempaan. Sitten rahoitusta annetaan monta kertaa pankista. Tämä on johtanut siihen, että puuttuu pitkä aikavälin pankkirahoitusta kriisin aikana. Tämän tuloksena on ollut se, että pienet yritykset, jotka ovat Euroopan talouden selkäranka, ei vain Etelä-Euroopassa, vaan koko Euroopassa, ne ovat kärsineet aivan erityisesti tilanteesta ikävä kyllä tätä parametria ei otettu vakavissaan huomioon niin kuin olisi pitänyt tehdä tänä varsin vaikeana ajanjaksona. Talous, taloudellinen ja poliittinen epävarmuus ovat estäneet sen, että olisi voitu houkutella investointeja euroalueelle. Vaikka tämä on ikävä, niin täytyy kuitenkin sanoa, että on ollut varsin valitettava julkilausuma, että jotkut ovat esittäneet euroalueella – on viitattu mahdollisiin eh, siihen mahdollisuuteen, että jotkut, jotkut maat joutuisivat poistumaan euroalueesta. Pankkirahoituksen vahvistamisen lisäksi meidän pitäisi esittää myös vaihtoehtoista rahoitusmallia yrityksille. Kun vedämme johtopäätöksiä, niin puheenjohtajavaltio tulee auttamaan ECOFINia, jotta jatkossakin voidaan helpottaa rahoitusta, rahoituksen välittymistä PK-yrityksille, jotta saataisiin aikaan kestävää kehitystä. Puheenjohtajavaltio Kreikka tulee ottamaan käyttöön toimia, joita komissio on ehdottanut vihreän kirjan pohjalta aiheena pitkäaikaisrahoitus taloudelle ja miten helpotetaan pk-yritysten rahoituksen saantia. Puheenjohtajavaltio tulee nopeuttamaan neuvotteluita rahoitusmahdollisuuksista korkean työryhmässä tulemaan, tullaan täytäntöön panemaan eikä virallisen ECOFIN-neuvoston mandaattia valtio on tyytyväinen uudesta mandaatista, jonka Euroopan investointirahasto on saanut. Investointipankki on antanut investointirahastolle, jotta se voi suorittaa rahoitustehtävänsä tehtävästi ja haluamme tukea komissiota, Euroopan investointipankkia, ja lisätä pääoman määrää, jotta saataisiin aikaan lopullinen päätös tämän vuoden toukokuussa. Päätös tulee olemaan jälleen uusi askel EU:ssa, jotta voidaan elpyä normaaliin lainantojärjestelmään. Tähän liittyy yhteispäätösmenettely parlamentin kanssa ja toivottavasti saadaan aikaan ripeä päätös tästä ehdotuksesta. Ja mitä tulee lainsäädäntöehdotuksiin, asetus pitkän aikavälin investointipääomasta on erittäin tärkeä, koska se liittyy infrastruktuurin rahoitukseen ja pk-yritysten kehitykseen. Nyt haluaisin siirtyä seuraavaan aiheeseen. Rahoitusalan lisääntynyt valvonta. EU-ssa hiljattainen raho- talouskriisi on osoittanut, että EU ja euroalue joutuvat vahvistamaan yhteistyötään, koordinaatiotaan mitä tulee eh, talouspolitiikkaan ja rahoituspolitiikkaan, että niin tarvitaan suurempaa koordinaatiota ja tämä on johtanut siihen, että otettu käyttöön eh, talouden ohjausjakso, siis tavallaan agenda, jossa määritellään Euroopan EUn politiikka. Ohjausjaksot ovat tähän mennessä olleet varsin menestyksekkäät. Jos otetaan varsinkin huomioon se, että taloustilanne Euroopassa ja varsinkin niissä maissa, jotka ovat erityisesti kärsineet kriisistä, niin tilanne on niissä huomattavasti nyt parantunut parannetut säännöt talouden hallinnosta, budjettikuri, lainsäädäntöpaketti, finanssipoliittinen sopimus, ja sopimus talouspolitiikan ohjauksesta. Ne on kaikki täytäntöön pantu kunnolla ohjausjakson yhteydessä. Tämä on selkeä prioriteetti myös Kreikalle omalla kaudellaan sen jälkeen, kun on annettu kertomus 2012 tiestä todelliseen emuun, niin siinä käsitellään pääosatekijöitä jolla voidaan vahvistaa emun rakenteita. Pankkiunin loppuun vieminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan tehostaa rahoitussektoria ja, ja var, voimme varmistamaan rahoitussektorin ja sen hyöty välittyy myös reaalitaloudelle, että voidaan investoida, voidaan luoda työpaikkoja ja näin voidaan hyödyttää myös työtä tekeviä perheitä, jotka haluavat parempaa tulevaisuutta. Pankkiunioni on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan purkaa noidankehä pankkien ja valtion velan välillä. Tämä on kriisin ydinkysymyksiä. Meidän täyt, me tarvitsemme pankkiunionin myös siksi, että voimme varmistaa tarvittavat ehdot ja voimme säilyttää rahoituksellista vakautta, joka on tärkeää yrityksille. Ja tässä tarvitaan myös talletusten suojaa. Pankkiunionin lisäksi ollaan keskusteltu siitä, että syvennettäisiin talous- ja rahaliittoa, emua. Keskustelussa on keskitetty päätalousuudistuksen koordinointiin ja pyritään kehittämään yrityssuhteita, työ, työmarkkinoita, kilpailukykyä ja sosiaalista ulottuvuutta emussa. Ensimmäistä kertaa sosiaalinen ulottuvuus emussa tulee osaksi Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoa tänä vuonna Kreikka puheenjohtajavaltaan tulee täytäntöön panemaan Eurooppa-neuvoston päätelmiä ja pyrkii helpottamaan keskusteluita ja neuvosteluita, kun kehitetään emua edelleen. Mitä prioriteetteja on tänä vuonna talon ohjausjaksossa. Tämä luo tärkeät puitteet läheisemmälle yhteistyölle jäsenvaltioiden kesken. Näin ne voivat koordinoida politiikkojaan EU-ssa. Puheenjohtajavaltio Kreikka tulee käyttämään hyväksi aikaisempien kokem- vuosien ekomusta hyväksi. tietysti Irlannin kausi oli tärkeä, jotta voidaan viedä loppuun tämä menettelytapa. Kreikka tulee keskittymään puheenjohtajavaltiona omien velvoitteitensa täytäntöönpanoon kasvoja vakaussopimuksen mukaisesti. Olemme ryhtyneet uusiin aloitteisiin tänä vuonna ja Euroopan neuvoston rooli on myös kasvanut mm, johtuen keskustelu talon tapahtuu alakohtaisissa ministerineuvostoissa. Näin saadaankaan lisäervo. Kun täytäntöön pannaan maakohtaisia suosituksia, tämän kohdalla liite vuostaisessa kasvuselityksessä on tärkeä. Siinä keskitytään siihen, miten voidaan täytäntöönpanna erityisiä maasuosituksia. Neuvoston täytyy kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten jäsenvaltiot toteuttavat näitä maakohtaisia suosituksia. Aikataulu suositusten hyväksymiseksi on lisää haaste puheenjohtajakaudellamme, koska meidän pitää hallinnoida koko menettelytapaa varsin lyhyessä ajassa ja tästä syystä teemme työtä, jotta voimme viedä menettelytavan menettelyn loppuun mahdollisimman nopeasti ja olemme lähes yhteistyössä komission kanssa ja myös yhteydessä komiteaan, joka laatii näitä maakohtaisia suosituksia, jotta voimme varmistaa, sen, että koko prosessia seurataan ja valvotaan tehokkaasti. Kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet viisi yleistä prioriteetteja, jotka komissio on esittänyt vuosittaisessa kasvuselvityksessään. Toisin sanoen talouden elpyminen, kehitysmyönteisyys pyritään saamaan aikaan, saamaan lainananto liikkeelle taloudessa, pyritään parantamaan kilpailukykyä, tarttumaan työttömyys, työttömyyteen ja uudistamaan julkista hallintoa. Puheenjohtajavaltio Kreikka tulee keskittymään näihin viiteen prioriteettiin eh, eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä aivan erityisesti ECOFIN helmikuussa hyväksyy päätelmät, jotka tullaan välittämään mm, neuvostolle maaliskuussa. Ne perustuvat prioriteetteihin, jotka on hyväksytty viime vuoden joulukuussa makrotalousta kysymyksistä. Ja samoin mukana on päätelmiä, loppupäätelmiä varoitusmekanismista sen jälkeen, kun Nämä ehdotukset on hyväksytty toukokuussa. ECOFIN tulee hyväksymään päätelmät ja kesäkuun ECOFIN kokouksessa hyväksytään neuvoston maakohtaiset suositukset niin, että ne voidaan hyväksyä sitten lopullisesti kesäkuussa. Tonnellinen ei puhu Paljon kiitoksia, Kreikan valtiovarainministeri. Seuraavaksi haluaisin antaa Dimitris Kamasionliksille puheenvuoron Kreikan parlamentista. Olkaa hyvä. Ήθελα να σχολιάσει περισσότερο ο κύριος Τουρνάρας. Kiitoksia puheenjohtaja. Liittyen Janis Turnarasin puheenvuoroon, Haluaisin laajentaa tätä hiukan liittyen siihen, mitä eilen puhuimme liittyen Olli Reenin käyttämään puheeseen. Hän sanoi, että keskuspankki on käyttänyt mahdollisuutta rajata talletus suoja 100 000 euroon. Tämä vahvistaa pankkeja vahvemmissa maissa, Pohjoismaissa – mutta etelässä meillä on 50 tai 60 miljoonan talletuksia, kuten voitte kuvitella. Haluaisin tietää, kuinka nämä pankit voivat taata talletukset ja kuinka ne voivat myöntää pk-yrityksille rahoitusta, ellei tukea tule hallituksilta tarpeeksi. Luonnollisesti on mahdollista turvautua myöskin investoijien apuun, mutta investoijat odottavat sitä, että markkinat elpymät. He etsivät tuottavia markkinoita erityisesti kolmansista maista, ja on riskinä, että syntyy kahden nopeuden kasvua. Euroopan pohjoisosissa nopeampaa elpymistä ja tietynlainen kolmas maailma Etelä-Eurooppaan. Keskustelimme asiasta Olli Reinin kanssa, mutta hän ei vastannut näihin kysymyksiin tai käsitellyt näitä ongelmia juurikaan. Nykyisin meidän täytyy painostaa jonkin verran, jotta asiat etenisivät oikeaan suuntaan. Me haluamme, että tallettajia kohdellaan tasapuolisesti sekä Etelä- että Pohjois-Euroopassa. Tiedän, että teidän on vaikea kommentoida tätä asiaa. Mutta ymmärrätte varmastikin, että kaikesta huolimatta kysymys on äärimmäisen tärkeä Etelä-Euroopan maille, erityisesti Kreikalle. Sillä tämähän on asia, joka varjostaa paljonkin työtämme. Paljon kiitoksia. Herr Marini Ranskan senaatin talousasioiden valiokunnan puheenjohtaja, joka hyvä. Puhemies, hyvät kollegat. Nyt kun tämä kokouksemme on päättymässä, haluaisin muistuttaa siitä, että edelleenkin täytyy saada aikaan edistystä, mitä tulee asemaan, toimintatapaan, joka tällä parlamentin välisellä konferenssilla on. Suokaa anteeksi, että tämän toistan, mutta Vilnan päätelmät. Päätelmiä ei ole täysin toteutettu käytännössä, koska tarkoituksena oli pitää työryhmän kokous, jotta määriteltäisiin konferenssin toimintatapa. Tämä työryhmä tähän mennessä ei ole pitänyt kokouksia ja ymmärtääkseni tämä, ja tämä on myönteistä, eh, siis olen ymmärtänyt, että tulevien kuukausien ohjelmaan Kreikan kaudella ja erityisesti kun valmistaudutaan Italian puheenjohtajakauteen, niin tällä kaudella tullaan käsittelemään näitä kysymyksiä. Anteeksi, että sanon tämän uudestaan, mutta että parlamenttien välinen konferenssi jota liikaa valvotaan Euroopan parlamentista käsin, ei ole mikään parlamenttien välinen konferenssi artiklan 13 mukaisesti perussopimuksessa, johonhan tässä viitataan. Ja pitää olla mahdollista ilman, että tasapaino kärsii toimielimissä. Me, pitää olla mahdollista siis myöntää se, että yhteistyössä ky- kyseisten kanssa parlamenttien valiokuntien kanssa yhteistyötä tehden valmistetaan näitä tapaamisia ja määritellään jonkinlainen toimintatapa johon tästä tarvitaan myös minimimäärä sihteeristöä ja tässä tarvitaan myös aina, aina jatkoa ja toimia säännönmukaisesti tällä tavalla jatkossakin. Olisi ollut hyvä, jos Euroopan parlamentti, jonka kausi on nyt päättymässä, että tällainen työ olisi jo tehty avoimessa hengessä, vieläkin avoimemmassa hengessä ennen kuin tämä, tämä vaalikausi päättyy, mutta minä oletan, että Euroopan vaalien jälkeen ja kun otetaan huomioon valmistelutyö, jota on, olisi voitu tehdä, niin lopultakin voimme ajatella niin, että 13 artikla on täysin otettu huomioon käytännössä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Edustaja Tiisan Euroopan parlamentista, olkaa hyvä. Uh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Puheenjohtaja, ECOFIN neuvoston puheenjohtaja on aivan oikein viitannut siihen, että pankkiunioni on saatava päätöksen, jotta saadaan turvaa ja samalla palautettua luottamusta. Tiedämme, että tässä on meillä suuria haasteita edessä, mutta me voimme kuitenkin olla ylpeitä jäsenvaltiot, Euroopan parlamentti, kansalliset parlamentit, tämä vaatimukset ja yhteiset säännöt kriisin ratkaisujen osalta. Ja olemme puhuneet eurooppalaisesta järjestelmästä tässä yhteydessä, mutta nyt kuitenkin meillä on tämä yhtenäinen kriisin ratkaisumekanismi vielä, joka on vähän jumissa siinä mielessä, että parlamentti ei ole valtavan innostunut siitä, kun tässä tavallaan on lähdetty tällaiseen hallitusten väliseen järjestelmään eikä yhtenäiseen järjestelmään. Siksi haluaisinkin osoittaa kysymykseni ECOFINin puheenjohtajalle, onko tässä vielä pelivaraa. Tukisitteko meitä siinä hankkeessa, että saataisiin muut jäsenvaltiot yhdessä parlamentin kanssa kulkemaan yhtenäisen kriisiratkaisumekanismin tiellä, koska se oli meillä suunnitelmissa. Sitä pidämme välttämättömänä, jotta pankkiunioni todella saadaan kunnolla alkuun ja toimimaan oikein tehokkaalla tapaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Herra Silkin Belgian parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Uskon, että on äärimmäisen tärkeää, että kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti keskustelevat keskenään, vaikka välillä onkin vaikeaa asettaa yhteen työskentelytapojamme. Tästä herra Marini muistutti äsken ja on vaikea puhua samasta asiasta samaa näkökulmaa käyttäen. Nämä konferenssit eivät riitä, kun otetaan huomioon, minkälaisia demokraattisia panoksia pelissä meillä on kun kohtaamme kansalaisten mahdollisuuden ymmärtää sen, mikä hyöty eurooppalaisesta projektistamme on. Täytyy ottaa huomioon ne rajoitukset, joita eurooppalaisen talouden ohjausviikolla on. Tämähän voi vaikuttaa erittäin vahvasti. On kuitenkin asioita, joita me tulisi vielä korjata. Työmarkkinaosapuolet tulee ottaa läheisemmin mukaan. Ja lähentymismekanismit, joita on käsitelty. Ja myöskin jäsenmaiden erityisluontoisuus täytyy ottaa paremmin huomioon Talouden alalla rajoitteita on asetettu jäsenmaille, vaikka nyt talous elpyykin ja kasvusta puhutaan, kuten tässä Roa Beres ja hänen työryhmänsä jäsenet muistuttivat, että köyhyys on kuitenkin nousussa samaan aikaan. Ja varallisuuserot kasvavat kansalaisten välillä, eikä meidän pidä hyväksyä tätä. Me emme voi käsitellä talousarviokysymyksiä erillään yhteiskunnallisista kysymyksistä. Ne täytyy ehdottomasti käsitellä yhdessä. Meillä on onnea, koska täällä on uusi Ecofinin puheenjohtaja paikalla. Haluaisin muistuttaa teitä, hyvä puheenjohtaja, siitä, mitä edustaja Tissen sanoi. Ja haluaisin myöskin kysyä mitä on tehty, että olosuhteet olisivat sellaiset, ei uutta pankkikriisiä synny ja että pankkisektori täysin kantaisi vastuunsa. Me olemme liian nopeasti lakaiset sivuun eri pankkiammattien erottamisen, jota on käsitelty mietinnöissä. Meille tämä on erittäin tärkeä asia ja tämä liittyy myöskin yhteiskunnalliseen malliin. Tämän jälkeen todennäköisesti tulevissa kokouksissa voimme käsitellä sitä, mitä me odotamme komissiolta. Me odotamme yhteiskunnallista, ympäristöllistä, rakenteellista ohjelmaa. Minä toivoisin, että energiakysymyksiä ei käsiteltäisi aina vain marginaalissa, koska ne ovat kuitenkin aivan aihepiirin ydintä kun pohdimme yhteiskunnallisia kysymyksiä, alalla on valtava määrä työpaikkoja, joita voitaisiin luoda esimerkiksi uusiutuvan energian alalle. ja Euroopan täytyy tarttua tähän mahdollisuuteen ja jäsenmaiden itsensäkin toimia samoin. Kiitoksia. Kiitoksia. Papadimoules. Kreikan edustaja Euroopan parlamentissa. Kiitos Dijsselbloem. Kiitos. Euroryhmän puheenjohtaja Dijsselbloem on sanonut, että ei ole vielä päätetty, koska Troikka palaa Kreikkaan, koska Kreikan hallitus on vähän jäljessä aikataulusta. Samasta Strasbourgissa sanoi, että me olemme työmme tehneet, että Kreikan hallitus on vastannut kaikkiin vaatimuksiin. Kumpi tässä pitää nyt paikkansa, kumpi julkilausuma? Sanoitte, että ette ole niin huolissanne siitä, koska tai miten Troikka palaa Kreikkaan. Entä Kreikan hallituksen puolelta, onko siellä vielä tehtävää? Mitä toivotte? Toivotteko, että Troikka palaa Kreikkaan ja jos niin koska? Toinen seikka liittyy parlamentin mietintöluonnokseen, jonka mukaan avoimuutta ja demokraattista legitimiteettiä puuttuu Troikan työstä sekä Kreikassa että muissa maissa. Mitä mieltä te olette Kreikan puheenjohtajan valtion edustajana? Onko tässä avoimuuden ja demokratian ongelma? Kolmanneksi Sosiaaliasiain valiokunta Euroopan parlamentista on esittänyt kantojaan ja on sitä mieltä, että nyt on aivan ennätyksellistä työttömyyttä ja köyhyyttä, jolla on totta kai valtavat, aivan katastrofaaliset sosiaaliset vaikutukset yhteisymmärryspöytäkirjan noudattamisen takia. Mitä Kreikka puheenjohtajavaltiona on tästä mieltä ja lopuksi? Jos katsotaan lukuja, näette, että velka, joka kasvoi Kreikan yhteisymmärryspöytäkirjan aikana, velka ei ole ainoastaan eteläinen ongelma, vaan se on ongelma muuallakin Euroopassa, koska se laajentaa kuilua. Ja näin se uhkaa valuuttamme vakautta. Miten näette puuttua näihin kysymyksiin? Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia Rudi Kratsa. Proedre, Purje, akusamme megali prosοχή της. varapuheenjohtaja, hyvä ministeri. Minä kuuntelin Kreikan puheenjohtajuuskauden prioriteetteja, joihin tekin viittasitte. Ja aivan aluksi haluaisin sanoa, että tämä suunnitelma vaikuttaa tasapainoiselta, mutta haluaisin myöskin huomauttaa, että te puhuitte tarpeesta saada rahoitusta reaalitalouteen ja tarpeesta tukea vaihtoehtoisia rahoituksen lähteitä, siis pankkisektorin ulkopuolelta. Sehän kärsii paineista kaikkialla. Eikon valiokunnassa asiasta on keskusteltu. Te puhuitte julkisesta velasta, ja tämähän on asia, joka on ongelma minkin maassani. Ja tämän velan tasapainon ratkaisu on kaikille yhtä lailla ongelma. Ekofinin puheenjohtajana, onko teillä jotakin aloitteita alalla? Tämähän on todellinen ongelma. Tämä velkakysymys, sehän uhkaa vakautta ja kehitystä. Tiedän, että te luette mietintömme ja tiedän, että teitä kiinnostavat Euroopan parlamentin lausunnot. Monen kertaan Euroopan parlamentti on ehdottanut ratkaisuja velkaongelmaan euroalueella. Te varmaankin tunnette tämän velanratkaisurahaston. Mehän tarvitsemme elpymistä. Onko teillä mitäkin aloitteita tämän velkaongelman ratkaisemiseksi eurooppalaisella tasolla. Tämähän tarkoittaisi sitä, että maakohtaisia toimia tulisi toteuttaa esimerkiksi omassa maassani, mutta että tämä olisi samaan aikaan eurooppalainen ongelma. Te tulette olemaan G20-kokouksessa läsnä ja voisitte varmaankin käsitellä asiaa siellä. Haluaisin tietää, tekeekö kansainvälinen yhteisö rehellisiä ponnistuksia ongelman ylittämiseksi? Kiitos member. Kiitos viimeinen jäsen, joka saa puheen arvon, on edustaja Tusas. Arvoisa ministeri, hyvät naiset ja herrat. Olemme nyt kokoustaneet kaksi päivää ja tänään kuuntelin teidän puhettanne ministeri taloudesta ja johdatte myös ECOFIN-neuvostoa ja näyttää siltä, että on tehty työtä sen eteen, että voitaisiin puolustaa päätösten demokraattista legitiimiyttä, jota viimeisen neljän viiden vuoden aikana on tehty joissakin EU-jäsenvaltioissa. Olen eri mieltä siitä väitteestä, että kyseiset päätökset olisivat legitiimejä. Minun mielestäni on niin, että meillä on, on täysi epätasapaino sen välillä, mitä täällä Euroopan parlamentissa päätetään ja mikä todellinen tilanne on. Miljoonat työttömät unohtuvat. Miljoonat elävät myös köyhyysrajan alapuolella. He ovat ihan eturintamassa. Ja samoin nuoret perheet ovat vaikeuksissa. Tällä tavalla ei voi pelata luvulla ja muuttaa työntekijöiden käsitystä näistä politiikoista, joissa on toimittu kansan ihmisten etuja, etujen vastaisesti. Toinen asia, jonka ottaisin esille, te puhuitte kehityksestä, mutta minkä takia, mistä kehityksestä? Selkeästikin EUn 2020-strategia keskittyy ennen kaikkea siihen, että tehostetaan kilpailukykyä, ja spekuloidaan sillä, että vähennettäisiin työn merkityksen arvoa. Aiotteko te käyttää näitä uudistuksia vain Kreikan, Portugalin, Irlannin kohdalla, niiden kohdalla, jotka ovat taloudellisen valvonnan alaisena, vai koskevatko nämä toimet kaikkia EU-ssa? Mielestäni on Tämä on aivan selvä asia. En puhu vain euro plus sopimuksesta. Työmarkkinasopimuksia ei enää kunnolla noudateta. Se ei ole mikään prioriteetti työyksiköt ovat tärkeitä, kuinka paljon työ maksaa per yksikö. Sosiaalitukijärjestelmiä ollaan purkamassa, heikentämässä. Ja sitten tämä EMU ja pankkiunioni ja muut kysymykset meidän mielestämme tämä kaikki vain keskittää pääomaa rahoitusjärjestelmälle ja vain vaikeuttaa ongelmia jäsenvaltioiden ja yksittäisten alueiden välillä. Pankista. Sydämelliset kiitokset. Nyt pyytäisin täällä ylhäällä istuvia vastaamaan kysymyksiinne ensimmäisenä permausperässä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Annan teille mahdollisuuden tehdä yhteenvedon kaikista näistä institutionaalisista asioista keskustelussamme. Uskon, että teidän roolinne puheenjohtajana sopii siihen. Tämä on siis teidän tehtävänne tehtävä yhteen veto, mutta haluaisin eh, käsitellä yhtä eh, huolta, joka tuli aamun töissä erittäin selkeästi esiin. Sitä ei ole vielä täällä keskusteltu tässä täysistunnossa. Kyseessä on se, että nyt Euroopan parlamentin vaalien alla ilmapiiri on sellainen, että monet eh, ovat huolissaan nousevasta euroskeptisyydestä ja suuri osa kriisin äh, koskettamasta väestön osasta meidän kanssa kansalaisemme, jotka ovat kriisistä kärsineet, katsovat meihin ja odottavat, että me taistelisimme selkeästi epätasa-arvoa vastaan, että se otettaisiin mukaan talous- ja rahaliittoon todella ja että todellinen nuorisotakuu toimisi. Nämä ovat niitä vahvoja viestejä, joita kuulimme työmme aikana. Halusin ne mainita, sillä mielestäni ne ovat tärkeä viesti niille, jotka ovat olleet mukana. Tämä on erittäin hedelmällinen tulos näiden kolmen päivän työstä. Kiitoksia puheenjohtaja, että sain tehdä tämän muistutuksen. Kiitos. Sydämestä kiitokset. Ja sitten vielä Ekofinin puheenjohtaja, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minä voisin vastata ensin edustaja Kremastinun kysymykseen. Ei tässä ole mielestäni epäjohdonmukaisuutta teidän ja komission jäsen oli Reenin puheiden välillä. 100 000 euroa koskee kaikkia tallettajia sekä pohjoisessa että etelässä. Tämän järjestelmän tarkoituksena on suojella tallettajia yleisesti, kaikkialla, koska kriisi on meille opettanut erittäin paljon – eikä enää tulisi tehdä eroa etelän ja pohjoisen välillä. Me puhuimme nyt siitä, että suojellaan kaikkia tallettajia riippumatta siitä, asuvatko he etelässä tai pohjoisessa, eli minkälaista syrjintää ei ole. Se, että turvataan joustava luotonanto yrityksille, vaatii luottamusta markkinoihin ja siksi tarvitaan pankkiunionia Eurooppaan, ei ainoastaan pohjoiseen tai ainoastaan etelään, vaan kaikkialle. Ja sitten edustaja Marinin esittämä kysymys. Voin vakuuttaa, että Kreikka puheenjohtajakaudellaan lähtee kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta voidaan edistää vuoropuhelua puheenjohtaja valtion ja kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin kanssa kaikista talouspoliittisista kysymyksistä. Sitten edustaja Marian Taisen. Tiedän, että parlamentti ei ole kovin tyytyväinen tähän sopimiseen hallitusten välisellä tasolla, mutta tässäkin minun on todettava, että neuvostossa käytiin kuukausien ajan keskusteluita ja neuvosto on nyt ottanut sen kannan, joka on juridisesti vähiten riskialtis tässä yhteydessä. Oikeastaan on pohdittava, mitä olemme oppineet kriisistä. Me haluamme pankkiunionin, haluamme keskitetyn järjestelmän, haluamme yhtenäisen kriisin ratkaisumenetelmän, valvontamenetelmän, kriisin ratkaisurahaston. Tämä on nyt neuvoston ajatus. Ja Euroopan parlamentti on kaikissa askeleissa mukana, kun näitä rakennelmia luodaan, jotta saadaan vankka pankkiunioni. Now regarding Mr. Zilkin, uh, he... Sitten edustaja Silkin. Esititte monia kysymyksiä eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyen. Nyt varmasti on hyvä tasapaino tämän valtiontalouden vakauttamisen, työllisyys, sosiaalisen kohesion välillä. Työtä on parannettu. Ja nyt me painotamme investointeja, julkistalouden vakauttamista, joka mahdollisuuksien mukaan saadaan myös kasvua edistäväksi niin, että työmarkkinaosapuolet voidaan mahdollisimman hyvin ottaa myös vuoropuhelun mukaan. Ja kyllä, pankkiunionin tarkoituksena on estää uusi pankkikriisi. Kuten tiedätte, euroalueen kriisi oli enemmän pankkikriisi kuin minkään muunlainen kriisi. Energiasta ja uusiutuvista energiamuodoista – sanoisin, että meidän täytyy hyvin varovaisesti tasapainotella nyt ja katsoa kustannuksia ja toisaalta hyötyä työllisyyden osalta. Eli hyvin tasapainoinen lähestymistapa on tässä tarpeen. Sitten edustaja Papadimonis. Kreikan valtionvarainministerille osoititte kysymyksen että Ecofinin puheenjohtajalle – Minä kuulin Dysenblumin puheet Alankomaiden parlamentissa. Paljon edistystä on tapahtunut, jos luette hänen vastauksensa siellä, mitä tulee siihen, että noudatetaan velvoitteita, mutta jotkut asiat ovat vielä kesken. Niistä keskustellaan Troikan kanssa tällä hetkellä. Me etenemme ohjelmakauden loppua kohden, joten hankalat ajat ovat varmasti luvassa. Se, mihin pyrimme Kreikan hallituksena, on, että pyrimme saamaan aikaan sen, mikä on Kreikan kansalle kaikkein parasta, ja siksi neuvottelut Troikan kanssa vievät niin kauan kuin vievät, mutta voitte luottaa siihen, että loppujen lopuksi varmasti saadaan sopimus aikaiseksi. Mitä Troikan toimintaan tulee, Kreikan hallituksen päätös on siinä vastauksessa, jonka Euroopan parlamentille lähetin. Nämä vastaukset ovat hyvin yksityiskohtaiset. Ne on julkaistu Euroopan parlamentin ja Kreikan parlamentin nettisivuilla. Kreikan hallituksen kannat on näin tuotu yksityiskohtaisesti julki. Komission yhteydessä Euroopan parlamenttiin, mitä tulee jäsenvaltioiden toimiin – keskusteluita käydään ja me suhtaudumme hyvin avoimesti ehdotuksiin. Myös ehdotuksiin, jotka liittyvät demokraattiseen legitimiteettiin. Velkakysymyksestä tämän kysymyksen esittivät sekä edustaja Kratsa että Tussas. Minun käsitykseni mukaan turvallisin tapa vähentää velkaa on se, että saadaan taloutta kehittymään oikeaan suuntaan. Se on aivan ensiaskel. Ja paras tapa leikata velkaa ja samalla kestävin tapa. Totta kai on olemassa muitakin menetelmiä, kuten yksityistäminen esimerkiksi. Näin saadaan enemmän tehokkuutta – ja saadaan tuloja, joilla voidaan vähentää velkaa. Kreikan osalta, ja tämän kysymyksen esitti edustaja Kratsa, kuten tiedätte, euroryhmässä vuoden 2012 marraskuussa luotiin oikeusperusta velan leikkaamiselle sopivin keinoin ja tietyin ehdoin. erityisesti niin, että pitäisi saada primääri ylijäämää. Näin kävi vuonna 2013 ja nyt odottelemme Troikan tarkastelun loppuun saattamista niin, että euroryhmässä voidaan lähteä keskustelemaan Kreikan velan pienentämisestä. Sitten vielä muista edustaja Kratsan esittämistä kysymyksistä – miten rahoitusta löytyy talouteen. Likviditeettikysymystä ei ole otettu riittävästi esiin. Monet talousmallit, jotka olisivat hyödyllisiä, jätettiin huomiotta. Nyt olemme totta kai kriisin kautta myös oppineet paljon lisää. Nyt ymmärrämme, miten tärkeää on huolehtia siitä, että taloudessa löytyy riittävästi rahoitusta, kunhan nyt painotetaan riittävästi myös Euroopan investointirahastoa ja investointipankkia. Investointipankilla, Euroopan investointipankilla pitäisi olla riittävä pääoma, sen pitäisi keskittyä erityisesti ongelma-alueisiin, sellaisiin alueisiin, joissa on korkea työttömyys ja heikko talouden tila kaiken kaikkiaan. Edustaja Papadimuli velan osalta vastaukseni koskee sekä Kreikkaa että Eurooppaa. Ja lopulta edustaja Tussas. Mielestäni emun syventäminen on yhteiskunnalle eduksi. Se ei ole politiikkaa, jolla pyritään tukemaan pääomaa ja haittamaan työntekijöiden tilannetta – Emoa syventämällä tehokkaamman pankkiunionin kautta sitä kautta, että talouspolitiikkaa koordinoidaan paremmin, voidaan saada aikaan enemmän tehokkuutta ja enemmän sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Ei tarvitse kuin katsoa, mitä Euroopan ohjauskauden aikana tapahtuu tällä hetkellä. Näette, miten tasapainoinen on lähestymistapamme talouden sopeuttaminen, työpaikkojen luominen ja sosiaalinen kohesio tulevat tässä kaikki esiin. Kiitos. Kiitoksia, paljon kiitoksia Kreikan valtionvarainministerille ja Ecofinin puheenjohtajalle. Seuraavana on puheenvuoron Otmar Karasille. Hän on Euroopan parlamentin varapuhemies. Olkaa hyvä. Lieber Kollege Palahin kollega Trakakis, herra ministeri. Arvoisat naiset ja herrat, minä haluaisin näin kolmipäiväisen konferenssin lopuksi kiittää kaikkia parlamentaarikkoja riippumatta siitä, mistä maasta, mistä parlamentista tulette. Haluaisin kiittää osallistumisesta ja ennen kaikkea aktiivisesta osallistumisesta, tällä läsnäolosta. Se, mitä olemme kokeneet täällä kolmen päivän ajan, ei ole ehkä ihan täydellistä, mutta joka tapauksessa askel eteenpäin. Tämä on monessa mielessä ensimmäinen kerta meille. Ensimmäistä kertaa järjestetään konferenssi, jossa artikla 13 finanssipoliittista sopimuksesta yhdistetään keskusteluun eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Eurooppalaisen parlamentaarisen viikon puitteissa. Nämä artiklan 13 Vilnan tapahtumat ja viime vuoden Euroopan parlamentin järjestämät tapahtumat saivat näin jatkoa. Tällä kertaa kuitenkin ensimmäistä kertaa meillä on tällainen vuoropuhelu, joka ei ole ainoastaan velvoitteemme, vaan yhdistää, yhdistyy meidän toimeemme käydä vuoropuhelua. Joidenkin mielestä tässä on nyt liian laajat toimintapuitteet, joidenkin mielestä – liu, liian pienet puitteet, mutta vakaussopimuksesta keskusteltaessa valtion velkakysymys ja sen leikkaamiskysymys nähdään hyvin läheisessä yhteydessä siihen, miten yleisesti täytäntöön pannaan yhteisiä tavoitteita. Budjettipolitiikkahan heijastelee sitä, mitä työohjelmissa on ja näin sitä, mikä vastuu meillä on yhteiskunnan kehityksestä. Ja siksi pidän tätä hyvänä, että olemme onnistuneet siinä, että yhdessä yhdistellään keskusteluita sopimuksesta ja eurooppalaisesta ohjausjaksosta yhdessä. Toinen asia on se, että ensimmäistä kertaa konferenssi kestää kolmen päivän ajan ja olen iloinen siitä, että että koko kolmen päivän ajan on ollut paljon ihmisiä läsnä, välillä enemmän, välillä vähemmän, koska kaikilla on muitakin tehtäviä hoidettavana, mutta täällä läsnäolo on osoittanut sen, että kaikki haluavat myös julkisesti selkeästi tuoda esiin sen, että me suhtaudumme hyvin vakavasti parlamentaariseen vastuuseen. Me haluamme intensiivisempää vuoropuhelua ja haluamme valvoa vakavissamme myös hallitusten välistä työtä. Tämä on osa parlamenttityötämme. Ja tästä haluaisin kaikkia kiittää. Ja sitten kolmanneksi, joku sanoi asian, josta suoraan sanoi, että tämä minua häiritsee. Kukaan ei tässä valvo toisiaan, vaan kaikki valvovat hallituksia. Kaikki, mitä on tehty, on tehty yhdessä. En minä usko, että Kreikka valtiona koskaan sai sellaista tunnetta, että Euroopan parlamentti jotenkin valvoo tässä nyt Kreikkaa valtiona tai päinvastoin. Meillähän on yhteinen vastuu huolehtia siitä, että saatiin tällainen konferenssi aikaiseksi. Tätä työtä teimme ja kiitän tästä yhteistyöstä. Kyse on kompromissista, mutta aina edes tarvita kompromissia, koska me tiedämme, miten monimuotoinen Euroopan unioni on. Meillä on yhteiset tavoitteet selkeästi mielessä – Ja lähinnä näemme, että me koordinoimme yhdessä tätä työtä, eikä niin, että täältä jotenkin puheenjohtajat sanelevat jotain. Täällä on ollut yli 150 edustajia ja mielestäni keskustelu on osoittanut sen, että meillä oli paljon kerrottavaa toisillemme. Meillä oli myös paljon opittavaa toisiltamme. Eilen esimerkiksi koen sen, että Tanskan parlamentin jäseniä tapasin ja kuulin, että se, mitä Euroopan tasolla kutsutaan Euroopan ohjausjaksoksi, niin Tanskan parlamentti muuttaa sen, siirtyy sen kansalliseksi ohjausjaksoksi kansallisessa parlamentissa. Eikö tuo ole nyt ihan esimerkillistä? Tuota voisimme pohtia itsekin, miten eurooppalaisesta ohjausjaksosta käytävä keskustelu voitaisiin siirtää kansalliselle tasolle niin, että kansallinen parlamentti sitä työtä siellä seuraa. Mehän tiedämme, että yhteiset tavoitteet toteutuvat vain jos toteutetaan myös maakohtaisia suosituksia. Mutta maakohtaiset suositukset on kansallisten parlamenttien täytäntöönpantava kansallisten hallitusten kanssa. Hyvät naiset ja herrat, paljosta voimme puhua, mutta ainoastaan 15 prosenttia vuoden 2012 maakohtaisista suosituksista myös täytäntöön pantiin. Jos mahdollisuuksia hoitaa niitä tehtäviä, jotka ovat velvollisuutiamme, niin silloin emme pääse yhteiseen tavoitteeseen, emmekä näitä uskottavilta ihan liippumatta siitä, miten johdetaan tätä konferenssia, niin koskaan ei ole kyse siitä, että asetetaan vastakkain kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti, vaan kyse on todella parlamenttien roolista. Parlamentit, te ja Euroopan parlamentti, me yhdessä edustamme Euroopan kansalaisia. meillä on aina yhteinen vastuu. Koskaan ei voida sanoa yksi tai toinen taho yksinomaan. Siksi meille on tärkeää se, että konsensusperiaate on meillä mielessä, kun pohditaan yhteistyötämme. Ei niin, että sanellaan puolin ja toisin. Keskustelemalla vain voidaan hoitaa niitä kysymyksiä, joista olemme yhdessä vastuussa kansalaisten ja hallitusten tai komission suuntaan. Siksi haluaisin kiittää siitä, että yhdessä olemme voineet tehdä työtä. Yhteistyön kautta voimme parantaa työmme laatua. Kaikkein tärkeintä on se, että me liikaa pelkää toisiamme, vaan yhdessä toteutamme yhteisiä tehtäviämme, koska yhdessä keskusteltavien aiheiden määrä ei suinkaan vähene, vaan kasvaa. Hyvät naiset ja herrat, ei pidä myöskään paikkansa, että liikasen kertomus on laitettu johonkin pöytälaatikkoon liian suuri kaatumaan – ajatus on johtanut komission ehdotukseen Euroopan lainsäätäjille siitä, miten tässä pitäisi toimia. Ei tässä mitään pöytälaatikkoon ole laitettu. Samalla haluaisin poistaa sellaisen huhun, että pankkiunionin kautta yksinomaan on ratkaistu kriisit ja estetään tulevat kriisit. Ei, kyllä Kyllä finanssipoliittinen sopimus tulee myös jatkokeskusteluiden kohteeksi pankkiunionin jälkeen. Koskaan ei ole kyse siitä, hoidetaanko yksi vai toinen asia, vaan kysymys Euroopassa kuuluu aina, hoitavatko kaikki yksin tehtäviä vai kaikki yhdessä. On ajateltava sitä, miten paljon voimaa on siinä, kun yhdessä toimitaan. Tämä on osoittautunut myös viimeksi kuluneen kolmen päivän aikana. Pyytäisin nyt, että yhdessä kuljetaan tällä tiellä ja pyritään yhdessä kantamaan vastuu parlamentteina Euroopan demokratian sydämenä. Meillä on velvollisuus kansalaisten suuntaan. Kiitos ja näkemiin. Last but not least. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Der Ratsvorsitz des Parlaments. Der Kreikka puheenjohtaja valtiona saa puheenvuoron. Olkaa hyvä, herra Tragakis. Kiitoksia. Parlamenttien välinen istunto Eurooppa viikolla on ollut todella menestys käsittääkseni. Osa johtuu teistä, herra Karas, noin 150 parlamentin jäsentä kokoontui täällä kansallisista parlamenteista ja EU Euroopan parlamentista ja meillä oli noin 30 puhujaa, 100 puheenvuoroa. Viimeisen kahden vuoden aikana olemme voineet keskustella erittäin tärkeistä asioista, jotka liittyvät talouden ohjaukseen ja hallintoon euroalueella ja eu olemme puhuneet emun syventämistä, pankkiunionista ja keskustelut ovat tavallaan kiihtymässä ja pyritään korjaamaan virheitä, joita viime vuosina on tehty pyritään palauttamaan pankkijärjestelmän terve toiminta. Uudistusten tarkoituksena on johtaa siihen, että voidaan vakauttaa luottolaitoksia. On moniakin tilaisuuksia kuitenkin johtamista Pankkiunioni tietenkin on tärkeä, mutta se ei ole ainoa ehto terveelle emulle. Me tarvitsemme rahoituksellista ja taloudellista harmonisaatiota. Meidän täytyy jatkuvasti konsultoida toimielinten kesken. Tätä kautta voidaan lisätä demokraattista legitiimiyttä kaikkien päätösten kohdalla, joita keskityssä tehdään parlamentilla täytyy olla tärkeä rooli yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Sosiaalinen ulottuvuus toisaalta on asia, jonka pitää olla olennainen osa menettelyä niin, että voimme näyttää myös kansalaisille, joita edustamme, että otamme vakavissamme sosiaaliset seuraukset rajoittavasta politiikasta, joita monissa maissa joudutaan harjoittamaan. Toivottavasti näin voidaan lopettaa epävapaus, epävarmuus, erityisesti periferiamaissa. Pitää muuttaa tapaa, jolla Euroopan pankit tukevat reaalitaloutta. Tämä, tässä voidaan onnistua, jos otetaan käyttöön oikeita uudistuksia ja varmistetaan rahoituksen vakaus samanaikaisesti. Ja jotta voidaan tukea reaalitaloutta, maataloutta, on ratkaisevan tärkeää voida soveltaa kasvu- ja vakaussopimusta ja erityisiä toimijoilla toimitaan työttömyyttä vastaan, erityisesti nuorisotyöttömyyttä vastaan, joka on saavuttanut ennennäkemättömän korkean tason. Meidän pitää edistää myös investointeja tärkeisiin alueisiin. Tätä on jo ehdotettu kesäkuun Eurooppa-neuvostossa koskien työttömyystoimenpiteitä ja myös Euroopan investointipankki on tehnyt ehdotuksia siitä, miten voidaan rahoittaa pk-yrityksiä periferiamaissa. Keskiaikavälin rahoitus reaalitaloudelle vaihtoehtoisten lähteiden kautta on vielä tutkimuksen kohteena. Tämä on toinen, eräs toinen myönteinen askel, joka, jota harkitaan rakenteelliset yhteydet talouden ja työllisyyden välillä täytyy ottaa huomioon. Jos kasvu tapahtuu ilman työ, työttömyyden vähentämistä, sitä, se pitää välttää. Näin ollen ta- meidän täytyy soveltaa oikeaa sekoitusta. Tarvitaan rahoituksesta taloudellista vakautta ja kehitystä tukevia politiikkoja. Ja tässä tarvitaan myös oikea määrä joustoa jossa voidaan ottaa huomioon olosuhteet. Eilen tarkastelimme myös demokraattista legitimiteettiä talouden sopetusohjelmissa säästön aikana. On tärkeää tehdä aivan selväksi, että toimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat myös tuloksellisia ja tehokkaita ja saavat aikaan talousta elpymistä. Näin pelkästään voimme saada kansalaiset hyväksymään laskun elintasossa ja saada heidät tekemään uhrauksia. Kun näitä suunnitelmia laaditaan, pitää käydä vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien kanssa ja toimielinten kanssa. tähän, tähän astiset kokoukset, kokemukset sopeutusohjelmista ovat osoittaneet, että toimet, joihin on ryhdytty, ovat välittömästi vaikuttaneet kielteisesti sosiaaliseen kohesioon ja työpaikkatilanteeseen. Säästötoimet ohjelmien yhteydessä täytyy laatia niin, että otetaan huomioon perussopimukset, jossa puhutaan myös työpaikkojen edistämisestä, koulutuksen, koulutuksesta, terveyspolitiikasta, sosiaaliturvasta. Lisättynä EU 2020 strategian kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti, niillä täytyy olla aktiivinen rooli myös Troikan toimintaan ennen kuin näitä ohjelmia aletaan soveltaa legitiimi menettelytapoja pitäisi huolellisesti soveltaa ennen kuin nämä ohjelmat hyväksytään parlamentaarisissa. Euroopan ohjausjakso alkoi 2011, mutta puutteita on ja tarvitaan täydentäviä toimia vielä. Maakohtaiset suositukset, joihin liittyy laadulliset ja määrälliset tavoitteet, jättävät joustovaran jäsenvaltioille, kun valvotaan suositusten toteutumista. Tämä asia tavallaan puuttui aikaisemmista ohjausjaksoista. Valvonta alkoi ensimmäistä kertaa viime lokakuussa ja nyt se on saanut aikaan jo tuloksia lähes kaikissakin jäsenvaltioissa maat ovat pyrkineet su- to- toimimaan suositusten mukaisesti, joita niille on annettu tällä ohjausoksella ensimmäistä kertaa. Sosiaaliset ja työelämän indikaattorit otetaan käyttöön, kun arvioidaan euroalueen sosiaalista ulottuvuutta. Ja läheisempää yhteistyötä tulee olemaan kansallisten parlamenttien ja komission välillä, mitä tulee maakohtaisiin suosituksiin, tai ennen kuin niitä edes julkaistaan pitkän aikavälin rakenteelliset ongelmat täytyy ottaa paremmin huomioon, jos ne vaikuttavat makrotaloudelliseen tilanteeseen jäsenvaltioissa ja, ja vaikuttavat myös niiden kilpailukykyyn. Niitä käsitellään makrotaloudessa epätasapainokertomuksissa taloudelliset trendit ovat johtaneet siihen, että on olemassa tällainen kilpailukykykuilu eri jäsenvaltioiden välillä, vaikkakin näitä eroja pikkuhiljaa ollaan nyt vähentämässä. Komission ehdotus ottaa mukaan taulukko, jossa on mukana perussosiaaliset ja työelämäindikaattorit, on hyvä asia, mutta näiden indikaattoreiden täytyy heijastella todellista tilannetta jäsenvaltioissa meidän pitää tarttua epätasapainotekijöihin ennen kuin saadaan elpymistä aikaan ja voidaan lähettää talouksia toisensa EU- e ssa Ja sitten johtopäätelmät tämän aamun komiteakokouksista. Ne ovat todella mielenkiintoisia loppupäätelmiä. Pääprioriteetit tulevaisuuden taloushallinnolle. Niiden pitäisi olla yhdistelmäpolitiikka, jotka edistävät kasvua aivan erityisesti maissa, jotka ovat lamatilanteessa, ja nämä ei pidä kuitenkaan heikentää. Rahoituksesta sopeuttamista tulee vahvistamaan kilpailukykyä, työpaikkatilannetta ja investointeja. Toiseksi yhteinen rahoituspuitkehys, joka varmistaa järkiperäisen rahoituspolitiikan kansallisella ja Euroopan tasolla. Tässä käytetään myös koordinaatiota ja yhteistä päätöksentekoa hyväksi. Yhdenmukainen rahoituspuite, mukaan lukien eurooppalainen valvonta ja yhteiset pankkiuudistustoimet ja pitää pystyä takamaan myös talletukset ja tavallaan taata taloudellinen vakaus ja vähentää kustannuksia, joita syntyy siitä, jos pankit kaatuvat, eivätkä ne, ja pitää varmistaa, että veronmaksajat eivät joudu maksamaan. Sitten tarvitaan yhteistä politiikkaa markkinarahoitukselle PK-yritykselle. EKPn rooli tässä erittäin tärkeä. Sitten vielä lopuksi täytyy varmistaa tarvittava demokraattinen legitimiteetti ja vastuuvelvollisuus päätöksissä, joita EU-ssa tehdään. Κοινές πολιτικές και στην αρχή της αλληλεγγύης. Yhteisen politiikan täytyy perustua solidaarisuuden periaatteelle. Aivan lopuksi haluaisin sanoa sanasen liittyen eh, kokouksen organisointiin monien kuukausien yhteistyön jälkeen ja muutamien erimielisyyksien ja monien yksimielisyyksien jälkeen olemme yrittäneet eh, tuoda eurooppalaisen monimuotoisuuden yhden moton alle. Kyseessä on täydentävyys ja se, että olemme kansallisten parlamenttien kanssa yhdessä vahvoja. Tässä voimme tukea eurooppalaista tietämme, jolla kaikki yhdessä olemme kulkemassa. Varapuhemies Karas käytti tässä erittäin tärkeän puheenvuoron. Olemme voineet tehdä tämän uuden kokoustyypin parissa erittäin hyvää herra Marini asetti kysymyksen asiaan liittyen ja muistutin häntä ja herra Karasia asiasta, jos puhuttiin eilen. Ensi kuussa saatte tiekartan, joka tarjoaa enemmän tietoa taloushallinnosta. ja näiden tulevien kokouksien paremmasta organisoinnista. Haluaisin lopuksi kiittää kaikkia kollegoja Euroopan parlamentista. Kiittäisin teitä kaikkia siitä, että olette päässeet paikalle ja kiitokset kaikille osallistujille tästä ansiokkaasta osallistumisesta.